Istunnon alkuun lyhyitä tiedonantoja. Toivotamme tänne Tajikistanin presidentin, herra Rah- Rova Rahmonan, joka on Euroopan parlamentissa virallisella vierailulla. Missä hän on? Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem, omawialiśmy... Tapasin presidentin äsken ja puhuimme kahdenvälisistä suhteista ja siitä, että Tajikistanissa täytyy ryhtyä toteuttamaan reformeja. 4. kesäkuuta pidettiin 22. vuosipäivää kahdessa tärkeässä tapahtumassa. Sinä päivänä 89 Kiinan kansantasolla viranomaiset kukistivat verisesti Tienanmenin aukion mielenosoituksen, tämän me kaikki muistamme. Mutta samana päivänä 22 vuotta sitten Puolassa pidettiin ensimmäiset Keski-Itä-Euroopan osittain vapaat vaalit, joissa voiton saivat demokraattisen opposition edustajat, jotka saivat melkein kaikki ne paikat, joista äänestettiin vapaasti.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 menetyksillä. Ja Länsi- ja euroopan